Ehkäpä kollegana ajatteli, että jos on sama komission jäsen, niin ehkäpä tämä tällä aiheella on tekemistä toistensa kanssa. Uh, Teidän puheenvuoron otetaan huomioon. Ja juuri tässä kohdassa esityslistaa. Että todellakaan puhuneet aivan turhaan. Rova Now, Um, uh, la, próxima sesión tendrá lugar mañana. Seuraava huomenna kello yhdeksältä. Esityslista on julkaistu internetissä myös. Istunto keskeytyy ja nyt kaikille virkistävää yöunta.